Niin, hyvät naiset ja herrat, me jatkamme nyt äh, istuntoa ja meillä on sitten seuraava kohta esityslistalla ehdotus toiseksi käsittelyyn ja tekstiilien nimitykset ja niitä vastaava tekstiilituotteiden merkinnät. Ja ensiksi minä annan esittelijälle puheenvuoron. Eh, Kiitoksia puhemies. Te aloititte todella nopeasti. Minulla ei ole mm, tapana saada välittömästi puheenvuoroa, mutta ensin haluan kiittää kaikkia loistavasta yhteistyöhengestä, jonka myötä olemme tehneet työtä. Kiitokset varjoesittelijälle, kiitokset myös komissiolle siitä yhteistyöstä, jota olemme tehneet ja kiitän myös neuvostoa Unkarin puheenjohtajakauden ansiosta me olemme onnistuneet pääsemään umpikujasta eteenpäin tässä asiassa ja olen erityisen iloinen siitä, että on kyse asetuksesta eikä direktiivistä. Ja olenkin sitä mieltä, että asetukset voivat auttaa siihen, että sisämarkkinat voidaan toteuttaa. Ja tämä tuli myös selvästi esille Montin tutkimuksessa. Me, millä on nyt lainsäädäntötoimia, jotka vaikuttavat eri tasoilla sisämarkkinoiden muodostumiseen ja tässä on juuri ratkaisu, joka on löydetty ja me onnistuimme parantamaan monia elementtejä tässä asiassa. Sisämarkkinoiden valiokunta on tehnyt eman ehdotuksensa ja ensimmäisessä ehdotuksessa ei missään mainittu kuluttajaa ja me sitten poliittisina päättäjinä olimme sitä mieltä, että täytyy myös kiinnittää huomiota kuluttajien etuihin ja näin olemme toimineet. Sitten on joitakin kohtia, jotka ovat mielestäni tärkeitä ja olenkin ajatellut erityisesti tutkimusta, joka liittyy allergiareaktioihin. Komissio oli sanoi, että se on valmis tekemään tutkimuksen näistä tärkeistä elementeistä ja sitten 2013 vuoteen mennessä me saammekin tutkimustulokset tästä allergiatutkimuksesta ja sitten meillä on ylimääräinen lainsäädännöllinen toimi vielä, joka liittyy tämän tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi olemme saaneet myös neuvostolta hyvän reaktion tähän. Kun ajatellaan näitä kemiallisia aineita, allergiareaktioita, olemme sitä mieltä, että koko ajan on enemmän henkilöitä, jotka ovat allergisia. He altistuvat näille tuotteille, kun he käyttävät jotakin vaatetta, joka sisältää näitä tuotteita. Ja me olemme sitä mieltä, että kuluttajalle, kuluttaja voidaan varoittaa. Lisäksi on tällaisia harhaanjohtavia käytänteitä ja väärinkäytöksiä kaupan alalla, mutta nyt meidän täytyy myös katsoa niitä kohtia ja meidän täytyy viedä eteenpäin sisämarkkina kysymystä myös näiden harhaanjohtavien käytänteiden osalta, jotta niitä vastaan voidaan taistella. Meidän täytyy myös tutkia mahdollisuutta tehdä uusia lainsäädännöllisiä ehdotuksia, jotta tuottajat tietävät selkeästi, että niiden täytyy kertoa, missä tuote on valmistettu ilman, että kuluttaja saa virheellistä tietoa. Ja kun ajatellaan sitä, että Kiinassa tuotettu valmistu, valmistettu tuote saattaa edelleen ö, sisältää merkinnän, että se on EU-ssa valmistettu. Me, e, minä en pidä siitä, että me avaamme oven uusille teknologioille. Tässä ei puhuta ainoastaan näistä vanhoista merkintämalleista. Me olemme sanoneet, että pitää käyttää myös uusia tekniikoita, jotta voimme antaa kuluttajille entistä enemmän tietoa. Ja neuvosto on hyväksynyt sen, että mainitaan myös eläinperäisten tuotteiden ö, läsnäolo näissä vaatteissa. Ja silloin, kun on kyse turkiksista, pitää myös mainita, onko kyse aidosta turkiksesta vai keinotekoisesta, koska tämä on tärkeää myös joillekin kuluttajille. Komissio ja neuvosto pyrkivät myös poistamaan nämä esteet sisämarkkinoiden toiminnalta, mutta nyt myös sähköistä kauppaa pitää edistää. Me tiedämme kaikki, mitä e-commerce, sähköinen kaupankäynti tarkoittaa, mutta siinä tarvitaan vielä lisää toimia. Meidän täytyy saada selvennystä näihin kysymyksiin. Lisäksi modernina aikana pitääkö merkinnässä olla 23 eri kielistä merkintää? Kyllähän me voisimme tekniikan, kehittyneen tekniikan avulla käyttää myös kielestä riippumattomia symboleja. Toivon mukaan tämä tämä aloite tuo, tuo sitten hyviä tuloksia ja uskonkin, että saamme positiivisia tuloksia aikaan. Kiitoksia. Sitten neuvoston puolelta Györi. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä Manders. Tässä on nyt toinen käsittely, ja jossa olen pääty käsitykseen siitä, minkälaisia uudet merkinnät pitäisi olla näissä teksti- tekstiilituotteissa. Nämä kolme instituutiota ovat tehneet hyvin tieto, tiivistä yhteistyötä ja tässä on nyt tulos. Minä haluaisin tässä yhteydessä kertoa siitä, että mm, olemme parlamentin yhteistyöhön hyvin tyytyväisiä. Toinen Manders eh, esittelijä ja hänen avustajansa ovat tehneet hyvää työtä tämän hankkeen onnistumiseksi. Minä haluaisin myöskin kiittää Ruotsin, Espanjan eh, ja muita puheenjohtajakausia, jotka mahdollistivat tämän työn. Komissio oli hyvin Eh, rakentavasti liikkeellä ja me saimme hyvin aikaisin jo neuvostossa tämän käsittelyyn syksyllä ja tästä tulee valmista 2012. Uudessa asetuksessa on hyvin paljon asioita, jotka liittyvät sisämarkkinoihin ja se vahvistaa myöskin kyseistä sektoria. Ne säädökset, joita nyt on, jotka liittyvät uusien tekstiilien valmistamiseen ja käyttämiseen, niin tässä on paljon innovaatioita, jotka tätä myötä edistyvät tekstiilialalla. Ja tällä tavalla innovatiivisista tuotteista saadaan kuluttajille myös aikaisemmassa vaiheessa hyötyä. Unkari puheenjohtaja maana on varma siitä, että tässä tulee lisää oikeusvarmuutta ja kuluttajan suojaa kentälle. Meillä on tarkistuslauseke, jos, jonka myötä sitten voidaan tarkempaa tietoa saada ja komissio tulee tutkimaan vielä enemmän sitä, minkälaisia vaatimuksia merkinnöille on, minkälaisia ovat alkuperämerkinnät ja miten esimerkiksi allergisoivia aineita ilmoitetaan, sähköinen merkintä ja näin edelleen. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat eh, lausunnoissaan todenneet, eh, että pitää pystyä jäljittämään tekstiilituotteet. Tämä on hyvin tärkeä asia. Eh, tämä uusi lainsäädäntöteksti mm, vie meitä nopeasti eteenpäin ja uusi asetusteksti toteaa, että merkinnät ja kui, niin siinä pitäisi ilmoittaa, minkälaisia kuituja on käytetty ja myöskin kertoa, minkälaisia muita äh, aineita tai kuoseja tekstiilissä on, jotka ovat eläinperäisiä. Tämä on nyt siis asetus eikä direktiivi ja tämä vahvistaakin oikeusvarmuutta. Kiitoksia ja onnea matkaan. Kiitoksia Rova Kyöri. Sitten seuraavana meillä puhuu varapuheenjohtaja Tajani komissiosta. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Parlamentin jäsenet, herra Manders. Haluaisin kiittää herra Mandersia esittelijän ominaisuudessa siitä työstä, jota on tehnyt. Kiittäisin myöskin varjoesittelijöitä ja valiokunnan jäseniä. Nähdäkseni on tärkeää nyt muistaa, että olemme onnistuneet saamaan aikaan sopimuksen toisessa käsittelyssä. Ja tämä sopimus mahdollistaa sen, että Euroopan unionin kansalaiset pystyvät nopeammin hyödyntämään uusia kuituja. Tämä vähentää myöskin kustannuksia kansallisella tasolla. Siksi haluaisinkin kiittää parlamenttia siitä, että se on myötä vaikuttanut tähän toimilten väliseen keskusteluun tekemällä jotakin muutosehdotuksia. Jotkut niistä muutosehdotuksista, joita parlamentti on tehnyt, osoittaa, miten laajasta poliittisesta ulottuvuudesta on kyse ja erityisestikin kansalaisten eduista niiden ki- niistä kiinni pitämisestä. Niitä parlamentti pitää tärkeinä. Kyse on erittäin laajasta keskustelusta, jossa mukana ovat kuidut, tekstiilit, vaatetusala ja se merkitys, joka alkuperämerkinnöillä on. Asetus tullaan ulottamaan tiettyihin sektoreihin laajemmaltikin. Samalla kun edistystä tapahtuu, tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka hyvin nopeasti täytyy saada täytäntöön. Teksti, josta nyt on sovittu, on luonteeltaan kompromissi. Parlamentti on tehnyt omat muutosehdotuksensa neuvoston erittäin kunnianhimoisen ajatuksen pohjalta. Kuten Rova Györi totesi, parantamisen varaa on vielä tulevaisuudessa kuitenkin jäljellä. Kun asetus astuu voimaan, Kuluttajilla on enemmän tietoa käytettävissään eri tekstiileistä ja niiden koostumuksesta ja siitä, mitä kaikkia ainesosia on käytetty tekstiilin valmistamiseen. Uuden asetuksen myötä säännöt yksinkertaistuvat ja koko tilanne selkeytyy. Yksi tärkeimpiä seikkoja uudessa asetuksessa on se, että tämä ei ole vielä viimeinen sana. Tämä on pelkästään lähtökohta sille, mitä tuleman pitää. Lainsäädäntöä tullaan jatkuvasti analysoimaan ja tarkastelemaan, miten hyvin se toimii. Uuden asetuksen teksti pitää sisällään tarkastuslausekkeen, joka mahdollistaa sen, että komissio tarkastelee muita merkintämahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja mikäli tarpeellista on, komissio tekee sitten uusia lainsäädäntöehdotuksia tämän alan paremman harmonisoinnin varmistamiseksi, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi. Komissio tulee ryhtymään tarkastuslausekkeen lausekkeen soveltamiseen sitten, kun se on ajankohtaista. Kuluttajille halutaan myöskin tiedottaa merkittävistä tärkeistä asioista. Kuluttajat tullaan valistamaan. Tietoa tullaan tarjoamaan sellaisella tavalla, että voidaan ottaa huomioon uusi tekninen kehitys, esimerkiksi sähköinen kaupankäynti, uuden tyyppiset kuidut ja niitä koskevat tiedot. Lisäksi tullaan ottamaan huomioon se, miten tärkeä kysymys on kestävä kehitys ja toisaalta jäljitettävyys. Näillä säännöksillä sinänsä ei ole mitään vaikutusta tekstiileihin, mutta me täytyy muistaa, että elämme nyt digitaalista aikakautta ja Euroopan unionin täytyy mukauttaa sääntöjään paremmin soveltumaan uuden aikakauden vaatimuksiin. Mainitsin nyt vain joitakin seikkoja, joihin komissio tulee kiinnittämään huomiota. Työ on jo itse asiassa aloitettu. Kuten voitte hyvinkin kuvitella, alkuperämerkinnät tulevat olemaan erittäin merkittävässä asemassa komission tekemässä työssä. Ja tarkastuslausekkeen soveltamisen yhteydessä meillä tulee olemaan mahdollisuus vielä uudelleen todeta, miten merkittäviä alkuperämerkinnät ovat ja miten tärkeää on käyttää tätä merkintää Made in tehty jossakin paikassa. Tämä on merkittävä seikka myöskin kuluttajien terveyden kannalta ja eurooppalaisten yritysten elinkelpoisuuden kannalta. Me tulemme syvällisesti pohtimaan säännöksiä ja säännöksiä tullaan tarvittaessa vielä mukauttamaan ja parantamaan, jotta kuluttajalla olisi vielä parempi mahdollisuus tehdä valintoja tietoon perustuen tietojen pohjalta. Niin ikään komission tulee pohtimaan sitä yhteyttä, joka vallitsee kemiallisten aineiden, joita käytetään tekstiilien tuotannossa ja toisaalta allergioiden välillä. Analyysit tulevat osoittamaan, voidaanko lainsäädäntöä, jotakin muutakin lainsäädäntöä käyttää tässä yhteydessä hyväksi, esimerkiksi REACH-asetusta. Alkuperämerkinnät mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat ottaa sellaisia tekstiilituotteita, jotka eivät millään tavalla vaarana heidän tai heidän lastensa terveyttä, koska tuotteiden täytyy vastata asetusta tai asetuksia, joita Euroopan unioni ja sen toimielimet ovat aiemmin hyväksyneet. Tässä yhteydessä olisin kiittää myöskin neuvostoa siitä, että se niin ikään piti tätä tarkastuslauseketta niin merkittävänä. Ja alusta pitäen se hyväksyi komission ajatuksen, että lainsäädäntöä tullaan ajantasaistamaan tarvittaessa. Ja mahdollisesti komissio tulee 30. syyskuuta 2013 vielä tarkastelemaan – mahdollisuutta tai tarvetta antaa uusia lainsäädäntöehdotuksia. Komissio ryhtyy välittömästi tähän työhön. Kiitos. Kiitoksia äh, komissaari Tajani. Ensinnä sitten aloitamme ryhmien puheenvuorot. Komi. Kiitoksia puhemies. Komissaari, hyvät kollegat. Vihdoinkin olemme päässeet sopimukseen tässä tärkeässä asiassa. Me olemme kaikki ponnistelleet kovasti kompromissiin pääsemiseksi eri näkökantojen osalta parlamentissa ja neuvostossa. Nythän tavoitteena oli asettaa sitovat säännöt tekstiilituotteiden kohdalle. Kuluttajia täytyy suojata ja nyt tämä tulos, johon olemme päässeet, on loistava. Pyydän, että kollegani taistelevat neuvostoa vastaan. Näin tein alussa, enkä käytä tätä sanaa turhaan, jotta tässä taistelussa, jotta voidaan saada mukaan jäljitettävyys, koska tätä kautta kuluttajat ostavat tuotteita ja tuotteet ovat turvallisia ja nyt nämä markkinoilla olevat tuotteet joissa on merkintä valmistettu Italiassa, Saksassa tai Ranskassa ja sitten loppujen lopuksi tilanne on se, että tuote onkin valmistettu jossain muualla ja tämä alkuperän merkintä on tärkeä, kun me haluamme taistella myös tuotemerkkiväärennöksiä vastaan. Tekstiilisektori tarvitsee voimakkaampaa suojelua ja Tämä yhteinen julkilausuma parlamentilta ja neuvostolta on teksti, joka sisältää myös merkintäkysymyksen ja jäljitettävyyden. Tätä kautta kuluttaja voi vastaisuudessakin olla luottavaisilla mielellä. Kiitän komissiota yhteistyötä työstä ja komission jäsentä erityisesti haluan kiittää, koska hän on antanut tähän merkittävän panoksen juuri sillä tavalla, kuten tekstiilisektori tätä asiaa tarvitsee muutettavan. Me haluamme, että tämä tavoite on todellakin asia, jonka saavutamme ja se auttaa kuluttajien elämää. Seuraavana sitten Roa Schaldemose. Kiitoksia tästä. Minä haluaisin ensin sanoa, että hyvin paljon kiitoksia tästä tästä työstä ja tässä on esittelijä eh, johtanut hyvin työtä. Hän on tehnyt työnsä erittäin hyvin. Me olemme päässeet aika pitkälle siitä, kun ensimmäinen komission teksti eh, tuli meille. Meillä on nyt yhteisiä sääntöjä, joita käytetään teollisuudelle ja yrityksille, mutta nyt meillä on vielä vähän lisää tässä ehdotuksessa, koska tämä lainsäädäntöehdotus on sellainen, että siitä on hyötyä kuluttajillekin ja se onkin hyvin merkittävä. Me tarvitsemme paremmat merkinnät ja me tarvitsemme kuluttajille lisää turvaa. Mikä on ollut kaikkein tärkeintä minulle ja sosiaalidemokraattiselle ryhmälle, on ollut se, että on huolehdittu siitä, ettei kansanterveydellisiä ongelmia tule tekstiilialalta sisämarkkinoille. Aivan kuten komissiokin sanoi, on hyvin tärkeää se, että tehdään erilaisia testejä siitä, ettei minkäänlaisia vaarallisia jäämiä teksteissä ole. Ne saattavat nimittäin aiheuttaa allergioita. Me olemme yhtä mieltä siitä, että jäljitettävyys ja alkuperäismerkinnät ovat tärkeitä tietoja kuluttajille. Minä toivon, että me voimme päästä vielä pitemmälle kuin tähän mennessä mitä tulee vaatteiden kokoon ja harmonisointikysymyksiin. Mutta joka tapauksessa aika pitkälle olemme jo päässeet. On ollut hyvin opettavaista meille huomata se, että me voimme laatia sellaista lainsäädäntöä, joka hyödyttää sekä teollisuutta että kuluttajaa, koska tällä tavalla me saamme hyvin toimivat sisämarkkinat. Vielä kerran haluaisin kiittää kollegoita. Kiitoksia, Rova Schaldemose. Sitten Busui, puoli minuuttia. Kiitos, puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin esitellä onnitella esittelijää Toni Mandersia. Hän onnistui erinomaisesti neuvottelemaan asetusluonnoksesta neuvoston kanssa. Hienoa, että sopimus syntyy toisessa käsittelyssä. Tämä saattaa lisätä kilpailua tekstiilialalla. Samanaikaisesti kuluttajille paremmin tiedotetaan asioista. Tässä sopimuksessa on mukana monia myönteisiä seikkoja. Ensinnäkin menettely, jolla voidaan yksinkertaistaa liitettä yksi. Tämä vähentää kustannuksia, jotka koituvat tekstiiliteollisuudelle. Tämä mahdollistaa myöskin sen, että tämä sama raha voidaan paremmin investoida innovaatioihin. Tämä on hyväksi myöskin kuluttajille, mikäli innovaatioita saadaan aikaan. Tästä lainsäädännöstä on hyvinkin paljon hyötyä kuluttajille siten, että merkintöjä parannetaan, kuluttaja saa parempaa tietoa tuotteista ennen kuin hän tekee ostopäätöksen. Merkinnät mahdollistavat tämän komissio on nyt tehnyt ehdotuksen, josta voi olla vain hyötyä eurooppalaiselle kuluttajalle. Tarvitsemme hieman lisää aikaa vielä, jotta erityisvaatimuksiin voidaan vastata, jotka liittyvät merkintöihin, merkintöihin esimerkiksi harmonisointi näiden merkintöjen koon suhteen edellyttäisi vielä siirtymäkautta. Silloin kun on kyse muista kuin tekstiili, tuotteista ja eläinperäisten tuotteiden käyttämisestä tekstiileissä ja niiden hankinta. Nähdäkseni tässä suhteessa merkinnät mahdollistavat sen, että sisämarkkinat voidaan saattaa päätöksensä ja minä tuen tätä pyrkimystä voimakkaasti. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia, herra Bilan. Kiitoksia puhemies. Lainsäädännöllisen kehyksen yksinkertaistaminen alkuperämerkinnöiden osalta tekstilisektorilla saa sellaisia vaikutuksia, joka vaikuttaa siten, että saamme markkinoille uusia tekstiilityyppejä. Ja nyt tämä ehdotus, joka nyt on käsittelyssä, muistuttaa kovasti alkuperäistä ehdotusta. Siellä on tiettyjä muutoksia teknisten kysymysten osalta. Lisäksi puhutaan esimerkiksi näistä uusien kuitujen rekisteristä jotta voidaan käyttää näitä uusia kuituja mahdollisimman tehokkaalla tavalla tekstiilialalla. Näiden uusien kuitujen ansiosta voimme saavuttaa paljon parannuksia. Lisäksi menettelytapoja pitää yksinkertaistaa. E, parlamenttihan halusi tässä kysymyksessä e, erityisesti sitä, että alkuperämerkintä, sen merkitystä korostetaan ja minä ja minun ryhmäni me olemme sitä mieltä, että tämä alkuperäinen muotoilu, alkuperäinen ehdotus olisi ollut kuluttajien kannalta suotuisampi, koska tästä teknisestä osasta oli myös osittain päätetty. Ja nyt tämä velvoite laittaa alkuperämerkintä niille kuiduille, jotka tulevat EUn ulkopuolelta vuoteen 2013 saakka, tullaan sisällyttämään olemassa olevaan säädäntöön. Ja nyt kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä takaa sen, että tekstiilituotteiden merkintä ottaa huomioon myös nämä eläinperäisten osien ilmoittamisen. Se antaa kuluttajille tärkeää tietoa tekstiilien osalta, koska myös nämä koot harmonisoidaan Euroopan tasolla. Ja sitten meillä on tällainen RFID-järjestelmä, joka kautta voimme antaa kuluttajille parempaa tietoa. Kiitoksia Biilan. Sitten Rouva Svensson, kaksi minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Kuluttajien valta on tärkeää, näin me aina sanomme, mutta tarkoitammeko aivan varmasti tätä? Ja jos näin on, niin silloin meidän täytyy antaa kuluttajille myös mahdollisuus käyttää valtaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytyy olla tarpeeksi tietoa tuotteesta, jotta valinnat voidaan tehdä viisaasti. Siitä syystä minä haluan erityisesti kiittää herra Mandersia esittelijänä. Hän on hyvin sitoutunut tähän ja tiukasti ajanut asiansa sen suhteen, että konsu- anteeksi, kuluttajien näkökulma näkyy tässä mietinnössä. Hyvin paljon on tähän muutkin tahot sitoutuneet. Minä olen itsekin tehnyt tähän tarkistuksia. Alkuperämerkinnät, pakolliset merkinnät eläintuotteista ja myöskin ympäristömerkinnät. Kaikki tämä ei tullut mukaan, mutta olen kuitenkin hyvin tyytyväinen siihen kompromissiin, joka tässä kuitenkin saavutettiin ja haluan tukea sitä. Aivan lyhyesti haluaisin kertoa, mitä mieltä olen kemikaalien puutteellisesta ilmoittamisesta. Komissiohan on luvannut, että se tekee tutkimuksen tästä asiasta. Minä haluaisin kuitenkin korostaa, kuinka tärkeää on se, että tällainen tutkimus todella tehdään. Tällä tavalla me voimme puolustaa kansanterveyttä ja estää allergioita, koska me huomaamme, että ne ovat huomattavasti lisääntyneet. Me voimme tällä tavalla nähdä yhteydet asioiden välillä. Eläinperäiset tuotteet, joita tekstiileissä on, nekin pitää merkitä. Minä haluaisin nyt kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet hyvää työtä, jotta kuluttajan valta lisääntyisi. Kiitoksia, rouva Svensson. E, sitten kollega Rossi. Grazie, presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia, puhemies. Lainsäädännön tarkoituksena on korvata vanhentunut lainsäädäntö uudella. Kyse on tekstiilien markkinoille saattamisesta Euroopan unionissa – Asetus varmistaa sen, että kuluttajilla on tietoa alkuperästä ja tekstiilin sisältämistä ainesosista ja koostumuksista. Neuvosto ei ollut aivan samoilla linjoilla parlamentin kanssa alkuperämerkintöjen suhteen ja jäljitettävyyden suhteen. Toisessa käsittelyssä IMKO-valiokunnassa hyväksyttiin teksti, joka minun nähdäkseni ei mene riittävän pitkälle alkuperämerkintöjen suhteen. Sen vuoksi me tulemme äänestämään tuota kohtaa vastaan. Me haluamme tarjota kuluttajille riittävästi tietoa. Tätä me haluamme. Kiitoksia kollega Rossi. Kollega Kolman ei ole paikalla nähdäkseni ja sitten me siirrymme kollega Kansianin kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, rouva ministeri, tämä uusi asetus tekstiilituotteiden merkinnästä on asetus, josta huomenna äänestetään ja sen kautta Eurooppa voi tavoittaa sellaisen tavoitteen, joka sillä on ollut jo useiden vuosien ajan. Tätä pitää, täytyy pitää ensimmäisenä askeleena kohti lainsäädännöllistä, lainsäädäntöä, joka on määrä suojella kaikkia kuluttajia alkuperämerkintöjen osalta ja paremman jäljitettävyyden osalta. Nyt voin todeta, että komissiolle on annettu tehtävä tehdä uusi lainsäädännöllinen aloite, jossa merkintä on entistä tarkempi, jossa alkuperät on merkitty silloin, kun tuotteet tulevat kolmannesta maasta ja on, niitä myydään EU-ssa. Tämä asia on sellainen, että kuluttaja joutuu kohtamaan usein tilanteita, joissa merkinnät ovat harhaanjohtavia ja virheellisiä. Ja tämän ongelman torjumiseksi meidän täytyy toimia ja ehdotushan tukee eurooppalaista valmistus vaatevalmistusteollisuutta ja tässä globaalissa tilanteessa tämä on todellakin positiivinen viesti, jonka parlamentin ja neuvosto voivat lähettää. Ja jäljitettävyys osalta on kysymys, jossa tarvitaan kattavampaa tietoa, jotta virheitä ei synny. Merkinnät ja niiden ulottuvuus täyt, merkinnät täytyisi ähm, ottaa käyttöön myös muilla aloilla. Meidän täytyy korostaa sitä, että tekstiilien ja kuituaineiden osalta tämä asia saadaan päätökseen ja että tästä annettu esitys otetaan käyttöön tai hyväksytään mahdollisimman pian. Äsken puhuttiin määräajoista, jotka ovat vielä liian kaukana. Meidän pitäisikin nopeuttaa asioiden käsittelyä. Kiitoksia. Iriguen Peres seuraavana. Kiitoksia paljon puhemies. Haluaisin aluksi onnitella kaikkia niitä, jotka ovat mahdollistaneet sen, että tähän sopimukseen on päästy. Tämä on sopimus, josta meidän kaikkien täytyy olla tyytyväisiä, koska se auttaa kaikkia kansalaisia ja kaikkia kuluttajia kuluttajia, mutta haluaisin tehdä kuitenkin joitakin täsmennyksiä. Ensinnäkin haluaisin kiinnittää huomiota siihen merkitykseen, eh, tai siihen tärkeyteen, joka oikein kohdennetulla ja oikealla asianmukaisella tiedolla on, kun ajatellaan tekstiilituotteiden ja näiden vaatetuotteiden äh, sisältöä, koska joskus tilanne on se, että kuluttajat eivät saa riittävästi tietoa, koska he eivät pysty tulkitsemaan tietoa oikein. Meidän täytyy mennä tässäkin kysymyksessä eteenpäin ja entistä enemmän suojella kuluttajia, jotka ovat hyvin haavoittuvaisia. Nyt tällainen koko merkintä on myös tärkeä. Se pitäisi olla harmonisoitua Euroopan tasolla, koska aina kun ostamme uuden vaatteen, niin katsomme tietenkin ensimmäiseksi merki, tätä koko merkintää ja katsomme, minkä kokoinen vaate on. Siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Kiitoksia kollegalle. Sitten herra Schmidt, yksi minuutti. Tack, herr talman, och tack. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia esittelijälle. Ähm, Mandersille. On erittäin tärkeää, että tällaiset asiat on otettu mukaan näihin merkintöihin, kuten turkikset, mutta me tiedämme, että pitää myöskin olla valinnanvaraa. Kuluttajan täytyy pystyä valitsemaan ja silloin hän tarvitsee todellista helposti ymmärrettävää tietoa. Myöskin alkuperämerkintä on tärkeää ja usein vaatteiden osat tulevat eri puolilta maailmaa ja tällainen alkuperämerkintä on hyvin Eh, vaikea saada aikaiseksi. Esittelee tämän tietää hyvin, eli mitä merkitään ja kuinka, paljon, kuinka suuri osuus pitäisi kustakin maasta olla. Alkuperämerkintä saattaa olla lisätietoa kuluttajille valinnan pohjaksi, mutta se saattaa olla myöskin ilmiö protektionismista. Sellaistakin olemme kuulleet. Ja sitten vapaa kauppa, joka on tehnyt Euroopan eh, rikkaaksi ja tämän tietävät myös kuluttajat. Kiitoksia kollega eh, Schmidt. Sitten Rova Rosbach. Er Kiitoksia puhemies. Tekstiili, tekstiiliala on maailmanlaajuinen ala tekstiilin tai vaatteen eri osat saattavat tulla eri puolilta maailmaa ja vain kuotanta on meillä on yhteen Euroopassa ja alkuperän merkintä on vaikea kysymys. Tiedon antaminen kuluttajalle, jäljitettävyys maailmanlaajuisesti katsottuna ja kilpailu ovat merkittäviä kysymyksiä. Kuluttajan täytyy myöskin saada tietää, mitä kemikaalia on käytetty tuotteen valmistuksen yhteydessä ja mistä materiaali on peräisin. Tämä on selvää kunnan tasapaino täytyy saada aikaan. Sen välillä, onko kyseessä pieni pesumerkintä pelkästään vaiko A4 kokoinen merkintä vaatteen niskapuolella. Kompromissi, joka nyt on saatu aikaan, on menossa oikeaan suuntaan, mutta vasta vuonna 2013 saadaan komissiolta tutkimus lainsäädännön toiminnasta. Tämän yhteydessä pitäisi varmistaa viimeistäänkin, että kuluttaja saa asianmukaista tietoa esimerkiksi alkuperämaasta ja muitakin tietoja, jotka varmistavat sen, että tuotannon jäljitettävyys toteutuu kunnolla. Toivottavasti nyt aikaan saatu perusta johtaa sitten lainsäädäntöön, joka on järkevää luonteeltaan viimeistään vuonna 2013. Olen iloinen siitä, että komissio halua aikaistaa sitä aikarajaa, jolloin viimeistäänkin täytyy antaa täysimittaista tietoa kuluttajalle. Kiitoksia. Sitten kollega Henin, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. En 2005 la suppression des quotas Niin, tekstiilikiintiöiden poistaminen on kaiken dumppauksen avannut tai päästänyt Eurooppaan. Tässä on katastrofaalista ja tämä on myöskin kuluttajien terveyden kannalta vaarallista, joten me tarvitsemme sellaisia sääntöjä, joilla me voimme suojella työpaikkoja ja myöskin kuluttajia ja työntekijöitä tällä alalla. Mutta jos halutaan mennä pitemmälle, niin nämä ehdotukset, joita on tehty, alkuperämerkinnät ja vaarallisten aineiden merkinnät eh, teksteissä, niin, täytyy kuitenkin olla vielä sitten sellaisia keinoja, että me voimme toteuttaa tämän suojelun ja sillä tavalla, että kaikki toteutuu kaikissa maissa jotta, ja toimia myös eh, vastaan rikkoja, rikkoja vastaan. Meidän täytyy katsoa paitsi rajoja, mutta myös sisämarkkinoitamme, koska täällä tarvitaan poliittista halua. Valitettavasti on eh, niin, että tunisialaisia jahdataan enemmän tuolla Etelä-Euroopassa kuin mitä tällaisia asioita hoidetaan. Jos me nyt katsomme, mikä realiteetti on, niin parempihan eh, tässä on niin tuotteet eikä ihmiset. Kiitoksia. Sitten kollega Salvini. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää myös herra Tajania hänen tekemästään työstä, mutta me emme ole tyytyväisiä liigan niiden norteen Pohjoisen liigaan, koska tämä keskustelu on täysin järjetöntä. Tämähän on huijausta. Jotkut vasemmistokollegat ovat todellakin innostuneita ja he kertovat, että nyt on tällaisia yhtenäisiä sääntöjä, mutta nyt me emme kuitenkaan tiedä, mistä nämä tuotteet oikeastaan tulevat. Tämä, nämä vapaamarkkinat eivät toimi lainkaan on joitakin tuottajia, jotka ovat edelleen toiminnan, jotka pystyvät toimimaan Euroopassa, mutta tämä keskustelu, jota käymme tässä puolityhjässä salissa, on täysin järjetöntä. Ja tämä teksti oli sellainen, jota valtaosa vastusti, mutta sehän on katsonut vain tiettyjen toimijaryhmien intressejä. Meidän täytyy katsoa, mitä me oikein olemme tehneet ja mitä me olemme halunneet. Unkari ei puheenjohtajan valtiona ole halunnut käsitellä tätä keskustelua ja tämä koko Eurooppa on hyvin kaukana kuluttajista ja kansalaisista. Kiitoksia. Eh, kollega CGD, kaksi minuuttia. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár asszony. Engedjék meg, hogy a textiltermékek... Kiitos, puhemies. Herra valtiosihteeri, neuvoston edustaja. Salin ette, että nostan ensin kaksi merkittävää seikkaa, jotka liittyvät tähän kysymykseen. Ensimmäinen on erittäin merkittävä kysymys, alkuperämerkintä, se mistä tekstiilituote on peräisin. Ja toinen merkittävä seikka on tietystikin se, että selkeästi ilmoitetaan, mistä tekstiili on valmistettu, mitä raaka-aineita on käytetty. Kummakin seikan suhteen on tietystikin hyvä, että luodaan yhtenäiset säännöt Eurooppaan. Mutta mitä alkuperämerkintään tulee siihen, mistä tuotan peräisin? Sen suhteen meidän täytyy ottaa lähtökohdaksi se, että Euroopan unionissa on meneillään kriisi. Tämä liittyy siihen, että monilla aloilla, mukaan luettuna tekstiiliala, on siirtynyt tuotantoa muualle Aasiaan esimerkiksi on siirretty hyvin paljon tuotantoa. Meidän täytyy nyt antaa Euroopan unionissa tilaisuus tai mahdollisuus päästä pois tästä kriisistä, joka tekstiilialalla vallitsee, ja myöskin maataloudessa, konerakennuksessa ja matkailualalla niin ikään eletään keskellä kriisiä. Kun tarkastan eurooppalaisia tuottajia, eurooppalaiset tuottajat ovat epäsuotuisassa asemassa koska markkinoille dumpataan suorastaan kaukoidesta tuotteita pilkkahintaan. Tämä johtaa siihen, että eurooppalaisten valmistajien on miltei mahdotonta pärjätä tässä kilpailussa. Kenties pitäisi jopa varmistaa se, että Euroopan unionin sisällä pitäisi ilmoittaa, mistä tuote on peräisin. Onko se Bulgarista, Unkarista vai Tsekin tasavallasta peräisin? ja onko kyse sellaisesta tuotteesta, joka on mahdollisesti valmistettu kuluttelemassa kotimaassa. Ehkä jopa näin pitkälle pitäisi mennä. Lisäksi on merkittävä kysymys tietää, minkä laatuisista raaka-aineista on kyse. Tämäkin täytyy ilmoittaa selvästi. Kiitoksia. Sitten kollega Roittova, kaksi minuuttia. Kiitoksia kolegové, na jeden rok, byl velmi komplexní návrh na označování textilních výrobků tak, jak Hyvin laaja enemmistö oli tämän takana aivan sellaisena, sellaisena kuin IMKO tätä ehdotti ensimmäisessä käsittelyssä. Minä arvostan hyvin paljon sitä, mitä Toni Manders on tehnyt. Tässä yritettiin neuvoston kanssa kompromissia neuvotella ja tällä tavalla varmasti saataisiin uusia kuituja näihin tuotantoon mukaan. Ja tämä myöskin lisäisi turvallisuutta. Mutta tässä nyt surukseni pane merkille, että kokojen harmonisointi ja alkuperämerkinnät eivät käy neuvostolle. Tällä tavalla neuvosto kieltää kuluttajilta mahdollisuuden siihen tietoon, että nähtäisi mistä tuote pääsessä on peräisin. Tässä pitäisi toimia niin, että eurooppalaiset olisivat ylpeitä siitä, mitä ne pystyvät vielä tuottamaan tällaisessa maailmantilanteessa. Jos ihmiset tietävät, missä tuote on tehty, niin silloin ihmiset voisivat paremmin vältellä vaarallisia tuotteita. Me emme eh, tietenkään protektionismissa, protektionismista tässä puhu. Pitäisi vaikutusten arviointi tehdä vuoteen syksyn 2013 mennessä. Ja tässä ei pitäisi puhua pelkästään eh, näistä alkuperämerkinnöistä, vaan myöskin kaikista näistä muista asioista, joita tässä on ollut mukana. Mutta kun neuvosto haluaa eh, mieluumminkin suojella teollisuutta kuin eurooppalaisia tuottajia, ja kuluttajia, niin emme tiedä kuinka neuvoston kanta saataisiin kääntymään. Meidän täytyy kuitenkin saada ihmiset vakuuttuneiksi, ei pelkästään Brysselissä, vaan kussakin jäsenmaassa siitä, että miten toimitaan, jotta pääsemme tavoitteisiin. Kiitos. Kiitoksia kollega Roitova. Susta yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies Tämä asetusehdotus saa tuem, tukemme, koska se pyrkii yksinkertaistamaan jäsenmaiden sääntelykehystä lainsäädäntöä. Ja tämä on todellakin johdonmukainen ehdotus ja tämä auttaa myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa se asettaa tietyn strategian tälle sektorille. Se myös antaa etusijan innovaatioille, se lisää avoimuutta, mutta on myös huomattava, että tätä kompromissi, johon olemme päässeet esimerkiksi uudelleen tarkastelulausekkeesta ja näistä alkuperämerkinnöistä – ovat kuitenkin tärkeitä myös poliittiselta ulottuvuudelta ja ne voivat olla myös ennakkotapauksena ja ne voivat sitoa parlamentin ja neuvoston myös vaikeisiin neuvotteluihin mm, tuotteista ja niiden alkuperäismerkinnästä ja tästähän äänestettiin ensimmäisessä käsittelyssä viime lokakuussa. Nyt ei pidä keskittyä ainoastaan tekstiileihin. Meidän täytyy katsoa, mikä on demokraattinen tahto, joka tässä parlamentissa vallitsee, ja me tulemme jälleenkin uudelleenkin äänestämään tämän ehdotuksen, tämän asetuksen puolesta. Kiitoksia. Susta sitten kollega Morgantini. Kiitoksia puhemies. Arvoisat kollegat, yhtäältä tämä mietintö tuo mukanaan erinomaisia ehdotuksia, jotka pyrkivät edistämään harmonisointia tekstiilialalla – Kuitenkin alkuperän merkinnät tekstiilisektorilla olisi pitänyt ottaa merkittävämpään asemaan, koska tämä olisi antanut parempia takuita kuluttajalle Euroopassa. Kilpailijamme Japani, Kiina ja Yhdysvallat ovat jo jonkin aikaa käyttäneet alkuperämerkintöjä. Emme tiedä miksi, mutta vaikuttaa siltä, että Euroopassa katsotaan, että tämä ei ole ollut niinkään merkittävä kysymys. Mikäli meillä olisi alkuperämerkinnätä, tämä auttaisi taistelussa väärännöksiä vastaan. Viime viikolla Pratossa kotipaikassani yli 27 000 väärennettyä tuotetta takavarikoitiin. Suurin osa niistä oli tekstiilituotteita, jotka olivat peräisin kauko-idästä. Meidän oma tekstiiliteollisuutemme on erittäin suurissa vaikeuksissa. Alkuperämerkintöjen puute on viimeinen naula arkkuun Euroopan tekstiiliteollisuudelle. Frau Komi, Sie hatten eine... Rova Komi, teillä oli kollega Morgantinille kysymys. Sì, grazie. Eh, io volevo chiedere ai colleghi... Kiitoksia. Minä halusin kysyä Pohjoisliiton edustajalta, että mitä te olette näissä trilogikeskusteluissa eh, tehneet silloin, kun teiltä pyydettiin aktiivista osallistumista. On hyvä siis kritisoida, mutta täytyy myös tehdä yhteistyötä, jos kerran tuloksia halutaan. Haluaisitteko vastata tähän, herra Morgantini? Ensimmäisessä käsittelyssä valiokunnassa meillä oli edessämme toinen teksti. Siinä oli alkuperämerkintä todistus ja nyt emme ymmärrä, miksi neuvosto ja komissio ovat myöntyneet tämän asian edessä. Me emme äänestä tästä mietinnöstä, koska emme halua antaa periksi tämän kysymyksen kohdalla, että tämä todistus puuttuisi. Sitten Rova Gardini, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, komission jäsen. Minun nähdäkseni meitä Monia on pyydetty arvioimaan tätä tekstiä, joka meillä on edessämme. Tekstissä on hyvin paljon puutteita. Olisimme halunneet mennä hieman pidemmälle ja olla kunnianhimoisempia, mutta uskoakseni me kaikki kuitenkin tunnustamme sen, että nyt ollaan menossa kuitenkin oikeaan suuntaan. Pakollinen alkuperämerkintä tekstiilituotteissa auttaa todellakin taistelussa väärennöksiä vastaan. Tämä jo pelkästään on riittävän hyvä syy katsoa, että merkintävaatimus on tervetullut myöskin silloin, kun on kyse eläinperäisistä tuotteista tai ainesosista, joita on käytetty vaatteiden valmistamiseen. Minun nähdäkseni tämäkin taistelussa sellaista kauppaa vastaan, joka laittomasti pyrkii meidän markkinoillemme mukaan luettuna kissojen ja koirien turkin käyttö. Vaat tuotteiden valmistamisessa. Olisin kuitenkin halunnut mennä paljon pidemmälle vielä alkuperämerkintöjen suhteen. Erityisestikin kun on kyse kolmansista maista, joiden suhteen tiedämme, että niissä ei suojasääntöjä toteuteta samalla tasolla kuin meillä, ja missä tiedämme, että työntekijöitä kohdellaan kaltoin. Minun nähdäkseni nyt ehdotettu lainsäädäntö ei tuo riittäviä turvatakuita myöskään eurooppalaiselle kuluttajalle. Mikäli olisimme pysyneet yhtenäisenä rintamana, olisimme saaneet vielä hienomman voiton aikaan. Kuten Rova Komi sanoi, me taistelemme toden teolla, ja uskoakseni todellista edistystä saatiin myöskin aikaan. Komissio mainitsi jotakin eri etujärjestöjen tai eturyhmien kuulemisesta. Tämä on erittäin tärkeää, mukaan luettuna se, että kuunnellaan tekstiiliteollisuutta. Mutta toisaalta pitäisi myöskin kuulla, minkälaisia merkintöjä kuluttaja haluaa. Kuluttaja haluaa tietää, mistä tekstiilituote on peräisin. Tämä on täysin itsestään selvää. Sen vuoksi minun mielestäni meidän pitäisi viedä asia vielä paljon paljon pidemmälle. Kiitoksia. Ensimmäisenä Catch aissa Eyeissa Rova Piltsi. Kiitos puhemies. Kun tätä mietintöä käsiteltiin, niin keskustelimme paljon kuluttajien oikeuksista. Meidän täytyy puhua merkinnöistä, joiden pitää olla tärke- tarkkoja ja sellaisia, eh, sellaisia merkintöjä, että kuluttaja saa niistä lisäarvoa. Nykytilanne tarkoittaa sitä, että tässä Euroopan unionin kilpailukyky kärsii. Meillä on sellaisia säädöksiä nyt tarkasteltavana, jotka eivät enää ole ajankohtaisia. Nimittäin ei ole mitään tarpeeksi näyttöä vaarallisista aineista, joten kyllä tähän kysymykseen pitäisi vielä tarkemmin paneutua. Pitäisi myöskin arvuutella ja arvioida sitä, että onko jonkinlaista yhteyttä eh, sillä, miten allergioihin vaikuttavat nämä erilaiset aineet, joita tekstiileissä on. Jäljitettävyys on myöskin hyvin tärkeä. Sitten meillä olikin Catch the Eye-prosessi valmiina seuraavana komissaari. Tai, jaani, anteeksi. Würden Sie bitte das Mikrofon einschalten, Frau Kollegin? Sorry? Would you please switch on the microphone? It's on now, thank you mikrofoni päälle. Euroopan unionissa täytyy tietää, mistä tuotteet ovat peräisin. Lainsäädäntömästä sen, että silloin kun on kyse eläinperäisistä ainesosista ja niiden aiheuttamista terveyshaitoista, kuluttajalla on siitä tietoa esimerkiksi joidenkin turkisten tai reunamateriaalien käyttöä ei välttämättä tarvitse aina merkitään. ja kuluttaja ei tiedä, mitä hän ostaa. Lainsäädäntö olemassa jo jalkineiden suhteen on järkevää antaa kuluttajille samantyyppistä tietoa myöskin silloin, kun ne ostavat vaatteita ja on kyseinen perästä tuotteista. Allergiat ovat tärkeässä asemassa tässä lainsäädännössä. Jotkut ainesosat tai tuotteet saattavat vaarallisia kuluttajan terveydessä. Nyt pohditaan mahdollista yhteyttä vaarallisten aineiden ja kemikaalien välillä käytetään tekstin ja toisaalta allergisten reaktioiden välillä. Uusien kuitujen käyttö täytyy aina alistaa tieteelliselle tiedolle, tutkimukselle, jotta saadaan selville ihmisten terveydelle koituvat vaikutukset. Tasapainoiset ehdotukset mahdollistavat sen, että merkitä vaatimukset hoitavat tämänkin puolen kuntoon. Kiitoksia kollega Prendergast ja nyt sitten komissaari Tajani. Grazie signor Presidente. Io credo che questo... Kiitoksia herra puhemies olen sitä mieltä, että tämä keskustelu ei ole luonteeltaan teknistä, vaan poliittista ja se asettuu tiettyyn kontekstiin. Toisin sanoen nyt me valitsemme reaalitalouden. Näin tekevät toimielimet ja tämä koskee sekä parlamenttia, neuvostoa että komissiota. Teollisuuskomission jäsen on erityisesti sitä mieltä, että meidän täytyy harjoittaa sellaista politiikkaa, joka suosii elinkeinoelämää, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Meidän täytyy myös toimia siten, että kansalaiset saavat hyvälaatuisia tuotteita. Kun ajatellaan eurooppalaisen järjestelmän kilpailukykyä, niin sitä mitataan myös tuotteiden laadun kautta ja myös sitä kautta, että kansalaisten kansanterveyttä suojellaan. Ja siksi komissio on käynnistänyt keskustelun tästä aiheesta, koska keskustelu on nyt päättynyt ja me haluamme mennä eteenpäin ja me haluamme nopeuttaa työtämme ja voin kertoa edustaja Kanchanille, kuten muillekin, jotka ovat sitä mieltä, että tämä työ on vienyt liian kauan, niin voin sanoa, että minä olen antanut omalle osastolleni mandaatin edetä nopeasti ja me etenemme nopeasti, koska se on yritysten etu ja tämä Made in tuotemerkintä on ollut asia, josta Euroopan unioni on ennenkin käynyt voimakasta keskustelua ja sitä on käsitelty. Tämä keskustelu joka tapauksessa on ollut hedelmällistä ja Rova Györi sanoi, että neuvosto on asettanut paljon painoa tälle keskustelulle ja neuvosto on varmasti valmis löytämään sopimuksen, jolla pääsemme eteenpäin. Emme halua missään nimessä mennä taaksepäin ja parlamenttikin haluaa antaa selkeitä ja suoria vastauksia kansalaisille. Myös asia, joka täällä on tullut esille, eli merkitys, joka tällä kysymyksellä on pienelle ja keskisuurille yrityksille, on tärkeä. Ja minäkin komission jäsenenä taistelen, jotta meillä harjoittaisimme politiikkaa, joka edistää pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy katsoa myös kilpailutilannetta kansainvälisellä tasolla. Kun ajatellaan eurooppalaisia tuotteita, niin niiden kilpailukyky perustuu tietenkin hyvään laatuun. Ja siksi olenkin sitä mieltä, että me jatkamme työtä. Meidän pitää jatkaa työtä tähän suuntaan. Kun ajatellaan sitä sopimusta, johon yhteislainsäätäjät ovat päässeet. Nythän parlamentin ja neuvoston on pitänyt käsitellä tätä asiaa toisessa käsittelyssä, mutta komissio haluaa myös tehdä poliittisen aloitteen ja teollisuus teollisuudesta vastaava komission jäsen haluaa tehdä, kuten jo sanoinkin, jatkaa työtä jotta voimme suojata kansan, suojella kansanterveyttä. Lisäksi haluaisin vielä muistuttaa siitä sitoumuksesta, joka meillä on innovaatioiden edistämisessä tekstiili- ja vaatesektorilla. Innovaatio on myös keino suojata innovaatioitamme, mutta se liittyy myös muihin asioihin, esimerkiksi erilaisten tutkimustöiden tulokset on myös saatettava sellaiseen tilaan, että niitä voidaan käyttää markkinatoimissa. Yrityksiä täytyy suojata ja jos näin ei tapahdu, silloin ei synny työllisyyttä, silloin ei synny kehitystä eikä kasvua. Ja kun ajatellaan näitä talouspuitteita, jos markkinat toimivat hyvin, niin asia on hyvä, mutta, mm, mutta muita, aset, muita mm, tavoitteita tässä ei aseteta. Kiitoksia. Sitten neuvoston puolelta Rova Göri. Hyvä puhemies. Minä haluaisin aivan lyhyesti reagoida näihin kommentteihin, jotka liittyvät alkuperämerkintään. Tämä oli kaikkein tiukin osa keskusteluja. Ei pelkästään parlamentin kanssa keskusteluissa, vaan myöskin neuvoston sisällä me keskustelimme tästä asiasta hyvin kauan kauppapolitiikan saralla – on keskusteltu laajasta lähestymistavasta ja tämä ei ole vielä valmista, ja, mutta siinä yhteydessä me emme halunneet tällaista ennakkotapausta syntyväksi. Jos, koska se olisi ollut liian aikaista. Me tutkimme, minkälaisia mahdollisuuksia olisi näihin alkuperämerkintöihin mennä mutta sen pitäisi olla vapaaehtoista valmistajan puolelta. Meillä oli tietyt kriteerit mielessä tässä vapaaehtoisjärjestelmässä, jottei minkäänlaisia kilpailuvääristymisiä tulisi. Tutkimus, jonka komissio tekee mahdollisista vaikutuksista tämän systeemin osalta, niin niin, minä kiitän komissaari Tajania siitä, että hän on ollut tässä mukana ja edistänyt tätä työtä, jotta ratkaisu löytyisi tähän hyvin tärkeään kysymykseen. Me olemme ratkaisun osalta tehneet sellaisen päätöksen, että tekstiin tulee johdantaosan kappale tästä kysymyksestä. Olen hyvin in iloinen siitä, että rouva Ladakomi, joka itse asiassa on kaikkein innostuneimmin asian puolesta taistelija ollut, että hänkin sanoi, että tämä on hyvä ja hyväksyttävä ratkaisu, koska sillä tavalla meidän yhteistyömme voi jatkossakin edistyä. Erittäin hyödyllinen keskustelu tämä on ollut ja minä kiitän teitä siitä. Nyt meillä on äh, aikataulu tulevaisuutta varten. Sitten haluaisin vielä todeta, että täällä kun puhuttiin petoksellisista menettelytavoista, niin täytyy myöskin toimia niin, että kuluttaja voi jatkossakin luottaa näihin merkintöihin. Lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja myöskin IMKO-valiokunnan jäseniä. Kiitän ne äh, kaikkien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Ja tämä tulos on varmasti hyvä. Kiitoksia Ruva Kööri ja sitten vielä lopuksi puhuu esittelijä kollega Manders. Kiitoksia paljon puhemies. Tietystikin olemme vapaa kaupan puolesta ja protektionistaan vastaan, Ehdotuksen tarkoituksena ei koskaan ollut tuoda mukaan protektionismia. Halusimme vain, että kuluttajat tiritään kunnolla ja käytetään modernia teknologiaa. Jotkut kollegat viittasivat ensimmäiseen käsittelyyn ja siihen, että sen yhteydessä ei onnistuttu. Halusimme pitää kiinni kannoistamme. Komissio ja neuvosto niin ikään halusivat pitää omista kannoistaan. Minun mielestäni me valitsimme oikean tien. Herra Tajanille toteaisin, että Kompromissin saat hyvin voimakasta tukea. Ja toivon todellakin, että rouva ministeri Györi saisi vakuuttuneeksi neuvoston siitä, että mukana on niin paljon positiivisia elementtejä, ja että sitten viimeistäkin, jos saadaan komission tutkimus, niin neuvostokin tulee vakuuttuneeksi asiasta. Sitten vasta puhemies me voimme osoittaa, että laadimme sellaisia sääntöjä, jotka ovat hyviä teollisuudelle, kuluttajille ja myöskin meille kaikille muille. Meidän täytyy varmistaa, se, että Euroopan kilpailukyky säilyy. Kiitoksia herra Jaanille siitä, että hän on tukenut meitä pyrkimyksissämme. Ja toivon, että hyvin nopeasti saadaan tämän komission tekemän tutkimuksen tulokset tietoomme. Ja toivottavasti neuvoston puheenjohtajamaa onnistuu saamaan neuvoston vakuuttuneeksi siitä, että me olemme oikealla tiellä. Uskon, herra puhemies, että tulevaisuus tulee osoittamaan sen, että nyt otettu ensimmäinen askel tulee toimimaan esimerkkinä monille muillekin sektoreille. Ja että tämä valittu tie tuo kantamaan hedelmää, emmekä pelkästään laadi lainsäädäntöä, joka perustuu tunteisiin, vaan että taustalla on todellakin tieteellistä näyttöä ja että kaikki osapuolet on otettu huomioon kuulemisten yhteydessä ja että lainsäädäntö loppujen lopuksi on kaikkien hyväksyttävissä ja tuo Euroopalle lisää arvoa. Kiitos. Kiitoksia. Kollega Manders, keskustelu on päättynyt ja huomenna äänestykset 12.30. Sitten seuraava kohta esityslistalla suulliset kysymykset komissiolle